Pan przewodniczący! Wznawiam posiedzenie. Protokół... Jatkan istuntoamme. Eilispäivän istunnon pöytäkirjat on saatavilla. Onko kommentoitavaa? En näe puheenvuoropyytäjä, joten lähden siitä, että pöytäkirjat on hyväksytty. Ensimmäinen kohta esityslistallamme. Nyt iltapäivällä on Euroopan